E, proszę Państwa, rozpoczynamy. Niin, hyvät naiset ja herrat, me voimme aloittaa äänestykset. Ensimmäinen äänestys liittyy edustaja Sidon ja Jeterskan mietintöön lisätalousarvioesitys 4 2011, omat varat sekä muutto- ja pakolaisvirrat. Me äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksellä. Tässä esittelijä äh, saa puheenvuoron. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego, a dotyczy on minä haluan tästä puhua, koska meillä ei ole ollut minkäänlaista keskustelua asiasta. Erittäin tärkeä asia, kun me pakolaisasioita rahoitamme Euroopassa. Minä pyydän, että tukisitte tätä mietintöä. Tämä on nimittäin hyvin tärkeä asia. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin avata äänestyksen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia kovasti edustaja Jersepska Nyt me käsittelemme edustaja Materan mietintöä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Ja tästä Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Joten voin päättää äänestyksen. Äänestys päättyy. Siente. Ja hyväksytty. Seuraava mietintö. Edustaja Matera, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Kyseessä on Saksan äh, Ansbergin ja Düsseldorfin äh, hakemus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äh, kolmas edustaja Matera mietintö globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Tanskan, kyseessä on Rode ja Portugali. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon edustaja Matera näistä kolmesta mietinnöstä. Seuraavaksi edustaja Moreiran suositus Bulgarian ja Romanian myönnytysluettelot, mainittavien myönnytysten muuttaminen, EUn ja Argentiinan välinen sopimus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä toinen Moreiran mietintö tai suositus Bulgarian Romania myönnytysluettelot EU ja Australia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kolmas Moreiran suositus, joka koskee EUn ja Uuden-Seelannin välistä sopimusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia edustaja Moreiralle näistä kolmesta suosituksesta. Ja seuraavaksi me voimme siirtyä edustaja Wortman Kuolin mietintöön julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi. Me siirrymme tarkistukseen 13 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Poddaje, poddaje pod głos... No nyt me äänestämme muutoksesta, jota ehdotettiin komission esitykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia oikein kovasti ja onnitteluni. Kiitoksia oikein kovasti. Haluan onnitella esittelijää Wortman Koolia. Ja seuraava mietintö on edustaja Gularin mietintö. Kolejne sprawozdanie. Pani Gul... Äh, niin, seuraava äh, mietintö on äh, edustaja Gularin mietintö. Julkisen talouden valvonta euroalueella. Tässä komissio haluaa esittää oman kannanottonsa koskee budjettivalvontaa euroalueella. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, pre- Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, minä voin vahvistaa teille, että tämä komission lausunto on tarkistuksessa 11 aivan tarkasti eh, mukana. Mutta koska asia on niin tärkeä, haluaisin tämän julkilausuman teille lukea. Ennen vuoden 2011 loppua komission on tarkoitus esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, joka, joka liittyy eurobondeihin ja vakuuksiin ja monenlaisiin vastuisiin, jotka liittyvät artiklan 11 ja siihen, miten rahoitusvalvonta hoidetaan euroalueella. Nämä vakuudet vahvistavat talouspolitiikan kuria ja lisäävät vakautta Euroopan markkinoilla. Ja myöskin hoidetaan maksuvalmiutta sillä tavalla, että kaikkein korkeimmalle ränkentyt maat eivät tule kärsimään korkeimmista koroista. Tähän liittyen tulee lainsäädäntöehdotuksia. Ensimmäisessä kertomuksessaan parlamentille ja neuvostolle, eh, jotka ovat siis artiklassa 8a, eh, komissio seuraa eh, sitä, minkälaisia järjestelmiä tulee vakausmekanismin jälkeen, tämän kauden jälkeen, joka tässä katetaan. Ja miten saadaan rahoitusvakaus säilymään koko euroalueella ja miten budjettikuri pysyy voimassa kussakin maassa ja kuinka voidaan taloushallintoa ja sen koordinointia Euroopan tasolla vahvistaa? Täällä myöskin arvioidaan sitä, kuinka tehokkaita ovat nämä institutionaaliset järjestelyt, jotka liittyvät mekanismiin ja katsotaan minkälaisia hyötyjä siitä on näin eri tehokkuudessa mitattuna. Kiitoksia tästä komission jäsen Olli Rehnille. Ja nyt menemme eteenpäin. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja nyt muutos komission ehdotuksena äänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt voimme siirtyä äänestämään lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, muutos äh, lainsäädäntöehdotukseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kiitoksia teille. Haluan kiittää ja onnittelen vielä edustaja Gularia. Głosow... Przechodzimy do głosowania. No nyt me voimme siirtyä äänestämään seuraavasta mietinnöstä. Haglundin täytäntöpano toimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi. Tarkistus neljä äänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt me äänestämme muutetusta komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi lainsäädäntö, päätös, lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia oikein kovasti. Haluan onnitella edustaja Haglundia. pani... Seuraavaksi Edustaja Ferreiran mietintö, makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäiseminen ja korjaaminen. Komissio pyysi puheenvuoroa tässä vaiheessa. Olkaa hyvä, komission jäsen Olli Rehn. Thank you, President. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin ilmaista komission puolesta seuraavaa. Komissio suhtautua myönteisesti asetuksen hyväksymiseen, joka koskee makrotalouden esätasapainon ennaltaehkäisemistä ja korjaamista. Asetuksessa tunnustetaan, että politiikan haasteiden kiireellisyys voi vaihdella merkittävästi jäsenvaltioittain ja että ottaen huomioon erilaiset haavoittuvuustekijät ja sopeuttamistoimien laajuuden, suuruuden, niin poliittiset toimet ovat erityisen painostavia tai sellaisia, vaativia sellaisissa maissa, jossa vaihtotaseen vaje on suuri ja kilpailukyky on madaltunut. Jäsenvaltiot, jotka kerryttävät suuria vaihtotaseen ylijäämiä, niin sellaisissa tapauksissa poliitikkojen pitäisi, pyr- pitäisi pyrkiä parantamaan kotimaan kysyntää ja kasvupotentiaalia. Asetuksen täytäntöön panossa komissio on täysin sitoutunut tämän lähestystavan noudattamiseen varmistaakseen, että makrotaloudellinen valvonta kattaa sellaiset maat, joilla on vaihtotaseen vajeita ja ylijäämiä asianmukaisin eriytetyin toimenpitein jotka sitten saivat aikaan kuhunkin tapaukseen sopeutetut poliittiset toimet. Kiitoksia komission jäsenelle. Nyt me äänestämme tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt muutettu komission ehdotus nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt voimme siirtyä äänestämään lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämän jälkeen muutettu lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Ja onnittelut edustaja Ferreiralle. Ja nyt edustaja Feijon mietintö liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano. Tarkistus seitsemän tästä äänestys, äänestys ja äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt muutettu Euroopan komission ehdotus Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta. Nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia oikein kovasti. Hyväksytty. Onnittelen esittelijä Feijoa. Ja vielä edustaja Fordin mietintö jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset. Komissio antaa tässä yhteydessä lausunnon. Olkaa hyvä. Make a statement, uh, Nyt uh, Ähm, komission hyväksymä lausunto. Komissio muistuttaa sitoumuksestaan se haluaa varmistua siitä, että jäsenvaltiot perustavat korrelaatiotaulukot, jossa äh, otetaan huomioon EU-direktiivit ja niiden täytäntöönpanot ja se, että niiden täytäntöönpanot viedään äh, EU-lainsäädäntöön ja tästä viestitetään komissiolle. Tämä parantaa äh, lain lainsäädännöllistä avoimuutta. Ja kyseessä on myös kansalliset säännökset, jotka liittyvät EUn säädöksiin. Komissio on pahoillaan siitä, että tukea on tullut vähän ja tässä kyse on myös neuvoston direktiivistä, joka liittyy budjettipuitteisiin jäsenvaltioissa. Tavoitteena oli se, että korrelaatiotaulukot olisivat pakollisia. Komissio lähti kompromissihengessä liikkeelle ja halusimme, että hyväksytään tämä ehdotus. Niinpä voimme hyväksyä se, että korrelaatiotaulukot tulevat vapaaehtoisiksi eikä pakollisiksi ja tällä tavoin rohkaistaan jäsenvaltioita noudattamaan tätä käytäntöä. Siitä huolimatta komission kanta ei ole sellainen, että se olisi ennakkotapaus, vaan me edelleenkin neuvottelemme neuvoston ja parlamentin kanssa sopivasta ratkaisusta tähän horisontaaliseen toimielin kysymykseen. Kiitoksia komission jäsen ja nyt siirrymme äänestämään. Tarkistus kolmesta viiteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koko lainsäädäntö, päätöslauselma, luonnossa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia oikein kovasti ja nyt haluan kiittää edustaja Vicky Fordia ja onnitella. Me olemme saaneet siis Sixpack-äänestykset päätökseen. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä talous- ja rahasiainvaliokunnasta ja niistä valiokunnista, joista on esitetty lausuntoja näihin mietintöihin. Minun mielestäni tämä työ oli erinomaista. Haluan kiittää kaikkia, koska tulokset ovat erinomaiset ja siitä syystä haluaisin onnitella kaikkia parlamentin jäseniä. Ja nyt esitys listaa jatkuu. Siinä tulee seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK on ihmisoikeusneuvostossa. Tästä kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Meidän täytyy tästä varmasti äänestää koneellisesti vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Ja me äänestämme uudestaan tarkistuksesta 20 sähköisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kolme samansisältöistä ähm, tarkistusta 2714 puolesta vastaan. Katsomme tämän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja pyytäisin nyt, että nostatte kätenne, koska minä en näe näitä äänestystuloksia muuten. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten äh, tarkistukset 3, 9 ja 16 puolesta. Vastaan Katsomme tämän vielä koneellisesti. Siis Kolme yhdeksän ja 16 samansisältöiset äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet, että äänestys päättyy? Hyväksytty. Tarkistus 4, 8, 15 samansisältöisiä puolesta vastaan Me katsomme tämän vielä sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsomme tämän vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 21. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja kolme samansisältöistä tarkistusta 6, 10 ja 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappale B. Kolm. Vielä uudestaan 13. 13 luotelmakohtana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kappale B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 13 puolesta vastaan Me katsomme tämän vielä. Sähköisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Ja aivan selkeästi hylätty. Ja nyt äänestämme yhteis kokonaisuudessaan lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta ja tästä koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut. Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do wyjaśnień. Tähän päätämme äänestykset ja nyt voimme siirtyä äänestysselityksiin. a las explicaciones de voto. Nyt seuraavaksi äänestysselitykset. Ensimmäisenä edustaja Wortman Kollin mietinnöstä. Kyse on julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta. Tästä edustaja Manescu. Domnule președinte, am votat în uh, favoarea... Arvoisa puhemies, äänestin puolesta